voitaisiin saada myös dokumentoitua. Onhan se nyt ihan uskomatonta, että vaikka on kysymys äh, niin kutsutusta humoristisesta provokaatiosta, niin äh, en sitä voi hyväksyä. Kiitokset tästä. Me tulemme äh, katsomaan, mitä on tapahtunut ja mikä tilanne on. Kiitokset. No niin, jatkamme esityslistalla eteenpäin. Seuraavana meillä on edustaja Leichtfriedin mietintö ilmailun turvamaksuista. Ja ensimmäinen ää, puheenvuoro esittelijä Leichtfriedille neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Kyllä, puhemies. Euroopan lentoturvallisuudessa ja turvamaksuissa on ollut vähän sellainen tilanne, että kaikki tekevät mitä haluavat. Kukaan ei tee asioita oikein ja meidän täytyy sitä siitä maksaa kuitenkin. Tämä on jotain sellaista, jota oikeastaan voida hyväksyä. Ja tämä mietintö ja ehdotus menee siihen suuntaan, että näitä asioita voitaisiin muuttaa. Mitä konkreettisesti sitten haluttaisiin muuttaa, niin melkein kaikki salissa olleissa kollegoita kiittää siitä, että tällainen yhteinen käsitys on tullut siitä, että mitä halutaan. Se on nimittäin enemmän avoimuutta. Se tarkoittaa sitä, että toisaalta lentoyhtiöt tulevaisuudessa niin pitäisi pystyä saamaan ne tiedot, joiden kautta he sitten voivat ymmärtää, että mitä heiltä vaaditaan, mitä lentoasemat heiltä vaativat. Ja toinen askel on sitten se, että tietysti myös matkustajat pystyvät ymmärtämään, että mitä lentoyhtiöltä vaaditaan. Koska nyt on ajateltu tähän asti, että että lentoyhtiöiden avoimuus, se vaikka ovat sitten pyrkineetkin huolehtimaan, niin se ei ole ollut tarpeeksi hyvällä tasolla. Yksi asia, joka tässä on tärkeää, on seuraava. Koko Euroopassa on erilaisia järjestelmiä siitä, miten turvajärjestelmiä rahoitetaan on valtioita, joissa se on veroista rahoitettu, joissakin valtioissa kuluttajat maksavat, joissakin on sitten sekajärjestelmä. Ja meidän käsityksemme ja näkemyksemme oli se, että huolehditaan siitä, että nämä järjestelmät voidaan pitää yllä. Emme halua määrätä millekään jäsenvaltiolle, että miten turvamaksuja pitää rahoittaa. Haluamme sen sijaan huolehtia siitä, että maksaja tietää, mistä maksaa lopulta. Oli eri käsityksiä siitä, mitkä lentoasemat pitäisi olla tässä mukana ja olemme päättäneet niin, että on kyse turvallisuudesta, ei ole palvelusta, voitoista, kyse on turvallisuudesta. Ja sen vuoksi päätimme niin, että kaikki lentokentät, joilla on kaupallista toimintaa, niitä pitäisi olla tässä valtamisessa mukana. Mielestäni tämä on myös oikea päätös ollut. Ja kolmas asia sitten on se, että on tultu siihen pisteeseen, jossa täysistunnossa on hyvin suuri yksimielisyys siitä, että tässä pitää saada aikaan tuloksia. Turva maksuissa, turvajärjestelmissä, jotka ovat EUn puitteissa mukana. Ja sitten tehdään ero näiden most stringent measuresien välillä. Jokainen jäsenvaltio voi edelleen tehdä, mitä oikeana pitää, mutta jos ryhdytään äh, turvatoimenpiteisiin tämän yli, niin se pitää itse rahoittaa. Täytyy varmistaa, että ei ryhdytä sellaisiin turvatoimenpiteisiin miettimättä, että onko se todellakin tarpeen. Että mietitään myös sitä, että mitä se tarkoittaa matkustajille, mitä se tarkoittaa lentoyhtiöille ja lentoasemille. Ja toisaalta sitten, jota voitaisiin varmistaa se, että tämä periaate myös toteutetaan käytännössä. Nimittäin se periaate, että turvallisuus on myös julkinen tehtävä. Eli nämä koskevat näitä valtioita, joissa lentoyhtiöt toimivat nämä säännöt, ja sen vuoksi periaatteessa turvallisuus on ennen julkinen tehtävä ja julkisesti se täytyy rahoittaa. kolme tarkistusta kun on tullut, niin haluaisin sanoa, että ne ovat hyvin perusteltuja, hyvin ja erityisesti haluaisin kahdesta vihreästä tarkistuksesta sanoa, että ne ovat hyvin tukemisen arvoisia. Ei sen vuoksi, että Lehorova Lichtenberg tässä minun vieressäni istuu, vaan sen vuoksi, että ne ottavat huomioon sosiaaliset olosuhteet eh, lentokenttien työntekijöille. Ne ovat erityisen tärkeitä nyt, kun näitä työtä ovat paineen alla. Kiitoksia kollegat ja rouva puhemies. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta puhua. Kiitokset. Nyt annamme puheenvuoron komission jäsen Piibalksille. members of European Parliament. Arvoisat jäsenet, puhemies, ehdotukset ilmailuturvamaksuista perustuu keskustelun, jota on käyty 2001 vuodesta Tämä koskee kor- nousseista turvamaksuista johtuen 2001 terroristikusta New Yorkissa ja mitä saatiin aikaan EU-puitteet turvallisuudelle. Lainsäädäntöehdotuksensa kautta komissio aikoo saada aikaan avoimen syrjimättömän puitteiston, jotta voidaan kerätä lentoturvamaksuja Euroopassa. Komissio on sitä mieltä lisäksi, että turvamaksut pitäisi asettaa konsultaatiossa lentokentäkäyttäjien kanssa ja niiden pitäisi liittyä toisiin kustannuksiin. Haluaisin korostaa ja onnitella esittelijää erinomaista työstä. Haluaisin kiittää myös liikennevaliokunnan jäseniä, jotka antavat oman panoksensa tälle työlle. Uskon, että mietintö menee aivan juuri siihen suuntaan kuin komissiolla oli aikomuskin mennä ja olen iloinen siitä tuesta, jota se antaa komission ehdotuksille. Haluaisin korostaa kahta erityistä seikkaa tässä, joita käsitellään tässä mietinnössä. Ensinnäkin mietinnössä tuodaan mukaan uusi elementti, joka on erittäin tärkeä joskus myöskin ristiriitainen kysymys siitä, kuka maksaa turvallisuudesta, siviiliilmailun turvallisuudesta. Komission ehdotuksessa ei käsitelty tätä aihetta ja syynä tähän on se, että suurin osa jäsenvaltioista painottaa sitä, että niillä ei ole mahdollisuutta tehdä tämän asian osalta mitään sitoumuksia, vaikkakin ne tunnustavat, että siviiliilmailun turvaamiselle täytyy sisällyä myös julkinen rahoitus. Tämän vuoksi meidän ehdotuksessamme päätökset jätetään jäsenvaltioille ja tämä asia käsitellään toisiaisuusperiaatteen puitteissa. Tämän muistaen ja, ja muistaen myös tämä hyväksyntä kysymys. Komissio haluaisi tietää, että tämä tarkistus 32, joka jossa pyydetään jäsenvaltioita rahoittamaan tiukempia toimia Tämä tulee johtamaan neuvostossa tiukkoihin keskusteluihin tämän direktiivin osalta ja olen luottavainen sen osalta, että esittelijä tietää kaiken tämän ja on valmis keskustelemaan neuvoston kanssa. Toinen seikka liittyy enemmän selvennyksiin. Tämä liittyy vaikutusarvioihin, joihin ryhdytään ennen kuin puiteasetuksen myötä ryhdytään mihinkään siviili-ilmailun turvaamistoimiin. Haluaisin vahvistaa sen, että meillä on tiettyjä mekanismeja, emmekä halua päällekkäisyyttä. Ensinnäkin tässä on eri osapuolia ja heidän tiedottamis, tiedottamistansa. Ja nämä osapuolet ovat täysin mukana siinä vaiheessa, kun siviiliilmailun turvaamistoimia ehdotetaan. Ja tällainen valvonta mekanismi myös varmistaa sen, että parlamentti voi käyttää veto-oikeuttaan, jos se pitää sitä tarpeellisena. Olen kiitollinen tästä loistavasta mietinnöstä ja odotamme innolla lähes yhteistyötä tässä esittelijän ja parlamentin kanssa, niin että pääsemme asian kanssa eteenpäin. Kiitos herra komission jäsen. Ja Martin, teillä oli puheenvuoropyyntö. Niin pyydän anteeksi, että nyt häiritsen tässä täysistuntoa mutta haluaisin esittää henkilökohtaisen kommentin. Tämä on niin tyypillistä. Asumme Itävallassa, niin on ryhmä, joka on kiinnostunut luokittelemaan minut äärioslaiseksi. Hän on puoluejohtaja, jotka heiluttelevat käsin ilmassa, mutta eivät sano sitten mitään. Noita ihmisiä, jotka ovat kestä sitä, että he häviävät demokraattiset vaalit, mutta sitten kuitenkin kieltäytyvät lyömästä kättä tai ottamasta mitenkään yhteyttä. Jos heille heiluttaa kättään, niin he tulkitsevat vain sen, mistä heillä todella on kokemusta, nimittäin Hitlerin tervehdyksen. Ja tämä tietysti on sellainen ongelma, joka osoittaa, että minun kotimaassani ei vielä ole onnistunut selvittää menneisyyttä kokonaan, että olen vain tekemisissä vain yhden äärioikeistolaisen puolueen, vaan kohta jo kahden kanssa, ja haluaisin tehdä selväksi, että me olemme demokraatteja tuolla oik- ylhäällä istu- tuolla sivussa istuvat ne on, että kuulun sellaiseen poliisiryhmään, joka on pystynyt saamaan aikaan sen, että tässä talossa vielä ei ole äärioikeistolaista ryhmää, toivottavasti ei koskaan tulekaan. Vastaus on lisää demokratiaa, vähemmän äärioikeistolaisuutta ja kyyninen ihmisten halveksiminen on se, mitä tarvitaan. Nämä ihmiset toiv- he kuuluisivat psykiatrien hoitoon, koska eivät kestä sitä, että häviävät demokraattisia vaaleja. Herzlichen Dank. Kiitos. Nyt haluaisin mieleeni jatkaa keskustelua, mutta on, onko tämä työjärjestyspuheenvuoro? Olkaa hyvä, työjärjestyspuheenvuoro. Niin, haluan ensimmäisen puheen, puheelle haluaisin esittää kysymyksen. Ähm, es ist, äh, Niin. Niin, tähän ei voida, suulliseen kommenttiin ei voida edes pyytää puheenvuoroja sinisellä kortilla, niin tämä ei mahdollista. Toisella puolella on työllisyyspuheenvuoro. Point of order, bitte schön. Auf welchen Artikel? Mihin työjärjestyksen artikkeliin te vetoatte? This is this intervention which... Tämä puheenvuoron, joka on sellainen, joka on hyväksyttävissä, niin tämä liittyy keskustelun sisältöön. Minä todellakin pyytäisin, että te hyväksyisitte tällaiset mietinnön keskustelussa. jatkamme tätä, olin saanut tämän henkilökohtaisen puheenvuoron siksi, että työjärjestyspuheenvuoro sitä ennen koski Hans-Peter Martinia. Niin, nyt sitten jatkamme keskustelua ja nyt keskitymme siihen täysin. Ja nyt ensimmäiseksi Euroopan kansanpuolueryhmän puolesta ensimmäinen puhuja, herra Zasada, eh, kaksi minuuttia. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, suuret kiitokset esittelijälle. Hän on tehnyt loistavaa työtä. Myös yhteistyö hänen kanssaan on ollut erinomaista. Olemme työstäneet tätä yhdessä ne piti vastata neljään kysymykseen ja erityisesti vahvistaa määritellä tehtävät, jotka koskevat ilmaliikenteen käyttäjien oikeuksia. Tämä oli tärkein tehtävämme. Sitten meillä oli muita tehtäviä, jotka olivat seuraavat. Avoimuus ensinnäkin. Mitkä ryhmät voivat osallistua tähän menettelyyn? Seuraavaksi direktiivin soveltamisala mitkä lentokentät tähän otettaisiin mukaan. Seura- edelleen yksi tärkeä kysymys, johon komissio valitettavasti ei pystynyt vastaamaan, ja joka yhteydessä haluan kiittää esittelijä, koska pääsimme yhteisymmärrykseen rahoituksesta. Kyseessä on tiukempi lähestymistapa. Jäsenvaltioiden pitäisi osallistua rahoitukseen. Sitten hallinto ja riippumaton elin oikeuksien ja turvamaksujen vahvistamiseen. Olemme vaatineet yhteisen kannan. Mielestämme tämä on merkittävä haaste komissiolle ja neuvostolle. Olemme sitä mieltä, että meidän kantamme siitä huolimatta, että henkilökohtaisesti uskon, että matkustajina meidän ei pidä osallistua turvamaksujen kustannuksiin verrattuna muihin liikunta, liikennemuotoihin. Ei lentomatkastien pitäisi osallistua näihin turvamaksoihin, mutta joka tapauksessa olemme hyväksyneet kompromissikannan ja olemme sitä mieltä, että kyseisen kompromissiin pitäisi päästä myös komission puolelta. El puolesta El Khadraoui, kaksi ja puoli minuuttia. Sos kollegas, Om te beginnen wil ik ook de rapporteur... Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat, komission jäsen. Haluaisin kiittää esittelijää. Mielestäni tämä mietintö oli aivan loistava. Lämpimät kiitokset teille ja kaikille niille, jotka olivat mukana tässä työssä. Saatatte muistaa, että rahoitusongelma ei ole mikään uusi asia. Jo pitkään olemme tämän asian kanssa painineet itse asiassa jo vuoden 2001 terroristi-iskuista lähtien olemme puhuneet, puhuimme jo tuolloin turvallisuustoimista, turvatoimista. Ja aivan alusta lähtien EPP painotti tässä rahoitusta. Sanottiin, että tämä on äärimmäisen vakava ongelma, meidän täytyy löytää yleiseurooppalaiset ratkaisut tähän, mutta valitettavasti neuvosto ei tässä toiminut ja emme päässeet minnekään. Haluaisin vain muistuttaa teitä tästä asiasta. Tämän vuoksi haluaisin nyt vedota neuvostoon niin, että se todella kunnioittaisi mm, aikaisemmin tehtyjä sopimuksia. Me tarvitsemme tässä erityissopimuksen. Haluaisin tässä todella pyytää neuvostolta lojaalisuutta ja yhteistyötä niin, että löydettäisiin ratkaisu. Tässä on useita erittäin tärkeitä seikkoja. Yksi näistä tähdellisimmistä on avoimuus. Tällä hetkellä emme oikein tiedä, kuka tässä nyt loppujen lopuksi maksut maksaa Euroopassa. Me haluamme sopimuksia, me haluamme antaa lupauksia ja pitää niistä kiinni. Näin meidän täytyy toimia. Turvamaksut, joita maksetaan, ne täytyy todella korvamerkitä tätä nimenomaista tarkoitusta varten eikä mihinkään muuhun. Tämä on erittäin tähdellistä tässä. Toinen tärkeä seikka on se, että me haluamme tässä tehdä eroa turvatoimien osalta, joihin me päädymme siis kaikki yhdessä eurooppalaisella tasolla, ja toisaalta muiden lisätoimien välillä, joihin jäsenvaltiot haluavat lähteä tässä. avoimuus on äärimmäisen tärkeää. Toiseksikin hyvin selvästi täytyy tuoda esille se, että jäsenvaltioiden tehtävänä on nyt tässä kantaa kustannukset jäsenvaltiot maksavat lisäturvatoimista. Mutta tässä täytyy todella yrittää löytää eurooppalaista koordinaatiota turvatoimien osalta, oli kysymys sitten henkilöskannereista tai muista asioista. Jäsenvaltioiden täytyy kantaa kustannukset. Hallintoryhmän puolesta nyt oma maister kaksi minuuttia. Kiitos, hyvä puhemies. Minäkin haluaisin aluksi kiittää esittelijää tässä tapauksessa, ehkä myös kollega Hennis Flashaatin nimissä, joka ei täällä ole tänään. Hän on neuvottelut esittelijän kanssa ja oli erittäin tyytyväinen tulokseen. Ja ryhmän, tämän mietinnön hyvyys osoittaa sen, näkyy myös siinä, että äänestys oli melko yksimielinen valiokunnassa. Tässä on kysymys myös, kuten suullisessa kysymyksessä juuri tätä ennen, kuluttajansuojakysymyksestä, ja tuossa on turvallisuudesta lentoliikenteessä me haluamme turvallisuutta, mutta haluamme myös, että kuluttajat tietävät, mistä he maksavat. Täällä viitattiin jo siihen, että järjestelmät ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Tätä me emme haluakaan yleisesti muuttaa, mutta me haluamme, että syntyy avoimuutta siitä, miten kustannukset syntyvät ja mistä, mikä on se osuus, joka kuluttajan täytyy maksaa, ja näin ei tällä hetkellä aina ole. Se merkitsee sitä, me haluamme tietää, miten suuri osa lipun hinnasta se on. Tällä hetkellä lipun hinnassa maksetaan osittain turvallisuudesta, mutta miten suuri osa sitä todella on relevanttia, mikä todella on turvallisuutta. Haluan myöskin takuun siitä, että se mitä turvallisuudesta maksutaan, käytetään turvallisuuden, turvallisuuden hyväksi ilman, että joku ansaitsee tässä jotakin. Tämä on minusta aivan johdonmukainen lähestymistapa, joka tässä on kehitetty on olemassa yksi ratkaiseva kohta sen osalta, mitä parlamentti haluaisi ja mitä jäsenvaltiot pitävät hyvänä. Ja se on siinä, että kysytään, kuka maksaa lisäturvallisuuden, josta päätetään, siis sen lisäksi, mitä meillä Euroopassa on jäsenmatkustajille. Me olemme sanoneet, että itse asiassa jäsenvaltioiden pitäisi maksaa se, koska kysymys on kansallisesta turvallisuudesta ja silloin täytyy olla myöskin jäsenvaltioiden asia, mutta he eivät halua maksaa sitä. Ja saimme jo kuulla, että varmastikin kysymyksessä siitä, haluammeko tällaisia koko vartalo skannereita ja muita, haluammeko me näitä käyttöön Euroopan laajuisesti vai emmekö, kuka ne viime kädessä maksaa. Ja tietysti mitä kysyä, saadaanko ne kautta todella lisää turvallisuutta. Lentoturvallisuus tässä muodossa, sen pitä, se pitäisi käsitellä avoimesti. Kiitos puheen. aikainen päättyy. Seuraava puhuja on Rova Foster. Hän ei ole kuitenkaan paikalla, joten puheenvuoron saa nyt vapauden ja demokratian Eurooppa-ryhmän puolesta Rova Hospa. Yksi minuutti. Kiitos puheenjohtajamies. Ja. Köpen. Fløj fra eller ankom til. I dag er en lufthavn blevet en slags by med alle mulige faciliteter joskus ostettiin lentolipoja ja sitten pääsettiin myöhemmin perillä. Nyt tästä alasta on muodostunut useiden palvelujen ala, turvattomia on yhä enemmän. On totta, että myöhemmin, aikaisemmin onnettomuuksia tapahtui ja niitä ta- tapahtuu edelleen. Siksi on tärkeää, että sävelletään samoja sääntöjä. Euroopan unioni on liian pieni muuttuakseen saareksi. Siksi meidän, me tarvitsemme avoimia samoja sääntöjä kaikille lentokoneille riippumatta siitä, mistä ne tulevat. Kaikkien matkustajien ja lentoyhtiöiden on ymmärrettävä, miksi turvamaksuja käytetään, koska muuten tästä tulee vero- ja maksuviidakko lentomatkustajien ei pidä joutua maksamaan toimista eri lentokentillä eri tavalla. Ää, aika pyöttyy. Ja nyt muut puheet ensimmäisenä herra Gros kaksi minuuttia. Finta. Kiitos rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Minä haluaisin myöskin kiittää esittelijää tehdystä työstä ja muitakin ryhmiä. Liikennevalikunnassa käytiin mielenkiintoinen keskustelu, mutta olen sitä mieltä, että jo nyt olemme tehneet monia kompromisseja neuvoston suuntaan, vaikka neuvosto on pyrkinyt tässä olemaan kovin taipumaton eikä halua kompromisseja. Kun kysymys on soveltamisalasta, siinä ei ole käyty keskustelua asiasta ja meidän pitäisi tässä ja komission tuella odottaa, että nämä maksut otetaan käyttöön kaikilla lentoasemilla. E, olipa kysymys mistä maksusta muista, että olisi jotain poikkeuksia, jotka liittyvät kahteen tai viiteen miljoonaan matkustajaan. Toinen asia, joka minusta on vielä tärkeämpi, on se, että totta kai täytyy turvata matkustajille avoimuus, kuka maksaa mistä mitenkin paljon, ja niin, että selkeästi on kysymys maksusta, joka sekä lentoasemille että lentoyhtiöille. Totta kai ratkaisevia kysymyksiä ovat aina ne, kuka joutuu maksamaan. Rahoitus. Julkisen turvallisuuden rahoitus pitäisi maksaa julkisista varoista. Kompromississa olemme nyt jo hyväksyneet joitakin asioita, jotka liittyvät subsidiariteettiperiaatteeseen. Tämä on ollut tämä, tämä tempu täällä talossa, että tehdään työtä komission kanssa ja sitten, jos ei neuvoston kanssa päästä äh, sopimukseen. En ole henkilökohtaisesti kovin tyytyväinen tähän välttämättä, mutta siitä huolimatta se, mitä olemme täällä esittäneet, pitäisi pitää erityisenä jos eh, on kysymys erityisistä toimenpiteistä, huolehtia siitä, että ne maksetaan yksistä varoista. Turvallisuusmaksut, turvamaksut ja turvallisuus on tietysti lisääntynyt tässä viime vuosina, joten tällä asialla on myös talouden ulottuvuutensa. Me puhumme noin 30 prosentista kustannuksia, ja kun me puhumme turvallisuudesta ja kysymme, kuka sen maksaa, eh, siihen liittyy tämä taloudellinen ulottuvuus, ja joten kolme asiaa on minusta tärkeitä, ja joten ainakin Näillä nykyisillä vaatimuksilla me toivottavasti kohtaamme neuvostossa ja komissiossa myönteistä reaktiota. Seuraava puhuja on Rovat Sikao, kaksi minuuttia. Uh, thank you very much, uh, madam. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvä komission jäsen. Fixarea tarifelor de securitate avia. Meille ehdotetaan puitteita, joiden mukaan määriteltäisiin avoimet turvamaksut lentoyhtiöille ja kantelevaa mahdollisuus jäsenvaltiolle vastuu lentokenttien turvallisuudesta. Matkustajat loppujen lopuksi maksavat kustannukset lippujen kautta. Ja siksi matkustajilla on oikeus er- saada erittelyt lipun kustannuksesta. Direktiivi, joka koskee lentoliikenteen turvallisuutta ja lentokenttämaksuja, sit olisi, sitä olisi harmonisoitava. Euroopan parlamentti on usean kertaan pyytänyt, että tässä direktiiviehdotuksessa turva maksaja käyttäisivät lentoyhtiöt ainoastaan lentoturvallisuuden parantamiseksi. Euroopan parlamentti on edellyttänyt avoimuutta ja, ja sitä, että maksut ovat suhteessa tavoitteisiin. Jäsenvaltiot voivat asettaa tiukempia sääntöjä. Niistä kustannukset pitäisi jäädä jäsenvaltioiden kannettaviksi turvatoimilla ei pidä häiritä matkustajien matkustamista. Mm, kuitenkin valitettavasti erityisesti Brysselissä joudumme usein sietämään loputtomia jonoja ja ongelmia. Haluaisin myös viitata nesteiden kuljettamiseen lentokoneessa – näin voidaan poistaa tietyt li- nesteet matkustajilta. Brysselissä on menettely, jonka kautta tietyt tavarat poistetaan ja joskus no, näitä ei myöskään myöhemminkään saa takaisin. Ovemaa tämä nyt tällainen sinisen kysymys teille. Oletteko valmis ottamaan vastaan tämän kysymyksen? Olkaa hyvä, herra Ovemaa. Darf Kysymys oli Catch the eyes. Manchmal ist die blaue Karte etwas <laughs> doppeldeutig sozusagen. Gut, also... No niin, ei, tämä on siis väärinkäs. Kysymys on siis meitä puhujalistaa. No niin, nyt sen jatkamme eteenpäin. Seuraavana puheenvuoro herra Paskalla, yksi minuutti zavedenie poplatkov za bezpečnostnú ochranu vnieslo do trhu v leteckej doprave nový finančný náklad ktorý prevádzkovatelia letísk a letecké spoločnosti. turvamaksut merkitsevät uusia kustannuksia jotka lentoyhtiöt ja lentokentät siirsivät välittömästi matkustajien kontolle. Meidän on välittömästi haettava mekanismeja, joilla vältetään se, että niin sanottu lisäarvo joka tulee tästä turvamaksusta, ei olisi tekosyy joillekin, jotka haluavat hyötyä tästä tai tienata enemmän tämän varjolla. Turvamaksuilla pitäisi varmistaa matkustajien turvallisuus. Meidän velvollisuutena on määritellä avoimet säännöt ja toimenpiteet, joiden kautta tulevaisuudessa lentoyhtiöt eivät voi väärinkäyttää tilannetta ja niin, että matkustajat kärsivät. Lentoyhtiöt eivät voisi lisätä lippujen eh, hintoja ja veroja. Jos haluamme auttaa unionia, meidän on lopetettava uusien virastojen perustaminen. Ne, sillä tämä kautta ei luoda lisäarvoa eikä auteta Euroopan kansalaisia. Teknisiä ongelmia, joten tämä oli ehkä hiukan pitkä minuutti, mutta eipä siitä mitään. Nyt näyttää kello jälleen toimivan. Hyvä, näin toivottavasti nyt kaikki tapahtuu suunnitelman mukaisesti. Ja nyt puheenvuorona Möltserillä kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, herra komission jäsen. Juuri ne vaikutukset, joita tulivuoren tuhkalla on ollut Euroopan liikenteeseen, joka on johtanut siihen, että kymmeniä tuhansia lentoja on nyt jouduttu peruuttamaan osoittamaan, miten tärkeää on lentoturvallisuus ja on kiistelty jo voimakkaasti siitä, kuka joutuu vastaamaan syntyvistä kustannuksista. Luonnonkasvavin yhteydessä kenen pitäisi siis maksaa ja mitkä, miten pitkälti nämä kielot ovat hyväksyttäviä, kun liikenneministeriötä pohtivat, me tässä talossa joudumme päättämään sen, mitä kustannuksia matkustajat joutuvat maksamaan yhä tiukempien äh, terrorivastaisten turvallisuustoimien vuoksi. Viime kädessähän kustannukset, äh, jotka liittyvät valtion tehtävään, nimittäin julkisen turvallisuuden ylläpitämiseen, äh, voi, niitä voida yhtäkkiä pistää vain pelkästään kansalaisten maksettaviksi. Kuitenkin jäsenvaltiot itse, jos ne joutuvat kattamaan, kattamaan nämä kustannukset, se tietysti helpottaa sen, että ei tapahdu tällaisia uskomattomia lisätoimia, niin kuin tällaisia vartaloskännereitä ja vastaavaa. Ja jos muistan, miten taisteltiin swiss sovimuksen kanssa, niin viime kädessähän Yhdysvallat on nimenomaan terrorin torjunnassa pyrkinyt vaihtamaan näitä matkustajatietoja ja erinäisten lentoalan, ilmailualan järjestöjen puitteissa. Toisaalta Lennonohjaajien puute ja heidän työtaakkansa lisääntyminen voivat myöskin vaikuttaa liikenneturvallisuuteen 20-luvulla tapahtuneen lentologien vapauttamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun saatiin yhtenäinen eurooppalainen tila on syntynyt pelkästään kustannuksia, mutta ei kuinkaan etolalla ollut turvallisuus. Ilmoitettu lento, lennonohjaajien lakko näyttää vielä pahentavaa tilannetta ajatellen tätä tuhkataivasta. Toivottavasti emme nyt päädy tällaiseen kaaukseen tässä loppujen lopuksi. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro on Rova de Verakilla, kaksi minuuttia. Merci, Madame le Président. Kiitoksia puhemies. Omalta osaltani haluaisin onnitella esittelijä Jörgö Leichfriedia hänen työstään ja hänen yhteistyöhengestään. Erityisesti mitä tulee näihin lentoturvallisuuden rahoituskysymykseen. Jo vuosia valiokuntamme on taistellut sen puolesta, että hyväksyttäisiin periaate, jonka mukaan tiukemmat turvatoimet kuuluivat jäsenvaltioiden kontolle. Tuon tuen täysin esittelee tässä asiassa. Turvallisuus ei koske ainoastaan matkustajia, vaan kaikkia kansalaisia. Jäsenvaltioiden vastuulla on ryhtyä toimiin terrorismia vastaan ei voida siis oikeuttaa sitä, että lentomatkustajat yksin joutuisivat rahoittamaan turvatoimet lentokentillä ja lentokoneissa. Varsinkin kun esimerkiksi rautateillä ja meriliikenteessä jäsenvaltiot rahoittavat joko osittain tai kokonaan turvatoimet. Olen sitä mieltä, että meidän on pysyttävinä pysyttävä tiukkoina neuvoston edessä ja pidettävä kiinni loppuun asti tarkistuksesta 32 mietinnössä, jonka liikennevaliokunta hyväksyi. Haluaisin lyhyesti käsitellä muutaman asian tuen edistystä koskien syrjimättömyyttä ja avoimuutta jotka sisältyvät tekstiin, mutta en kuitenkaan usko, että direktiivin tarkoituksena olisi ottaa käyttöön eurooppalainen ainoa identtinen järjestelmä näihin, näitä turvamaksuja koskien. On, tarvittava, on vaadittava yhteisiä sääntöjä, mutta jäsenvaltioiden on saattava säilyttää omat turvamaksujärjestelmänsä. Espanjan, Italian tai Ranskan kaltaisissa maissa parlamentissa äänestetään näistä maksuista ja näissä tapauksissa olisi vedottava lakien, lakeihin kohdistuva kanne viranomaisiin, joiden on hoidettava tämä asia. Toivon, että monet teistä tukevat tarkistusta 40, kun äänestämme tästä asiasta. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Rova Ajala Sender, kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Siitä huolimatta täällä on ollut tällä viikolla selvästi esiin tulleita ongelmia. Tässä on osoitettu, että meillä ei ole vieläkään yhteistä eurooppalaista ilmatilaa, jolla olisi yhteinen valvonta. Tästä huolimatta kuitenkin yhä lähenemme pikkuhiljaa tätä tavoitettamme. Ja tämä mietintökin menee siihen suuntaan. Kiitän tässä kollegaa ja esittelijä Lifefreedia. Minä olen sitä mieltä tällä kertaa kuitenkin, että hieman meillä on vaarana se, että me pyydämme kaikista parasta ja silloin menetämme hyvän. Me haluamme yhteisen järjestelmän, jossa on itsenäinen valvonta, joka on avoin, tässä täytyy ottaa huomioon myös ympäristökysymykset, äh, suojella matkustajia ja niin edelleen. Ja minusta vaikuttaa siltä, että toivon komissiolta selvennystä. Minusta vaikuttaa siltä, että tässä on vielä puutteita. Esimerkiksi äsken tuotiin esille seikka, jota minäkään en tältä huomaa. Täällä ei ole selvästi tunnustettu sitä, että parlamentti äänestäisi näistä turvamaksuista. Ja en myöskään löydä täältä ja haluaisin komissiolta hieman selvennystä tähänkin, miten elinkelpoinen voi tämä teksti olla, kun otetaan huomioon näkemyserot neuvoston kanssa. Ja tässä on epäjohdonmukaisuutta minun mielestäni tämän tekstin ja lentokenttämaksudirektiivin välillä. Tässä on nyt paljon epävarmuutta sen osalta esimerkiksi, että kuka maksaa tämän, näiden turvamaksujen, kuka kantaa kustannukset niistä puhutaan, että jäsenvaltiot maksavat, no kansalaisethan sen silloin maksavat. Tämäkin täytyy selventää. Ei tämä ole mitään abstraktia, vaan kansalaiset myös ovat tässä mukana. Ja meidän täytyy tunnustaa se, että ei tässä nyt kovin paljon ole päästy eteenpäin. Olisi hyvä, jos komissio antaisi meille näkemyksensä tämän tekstin tulevaisuuden näkymistä. Nyt puheenvuoron herra Marinesculla, kaksi minuuttia. Mulțumesc, doamna președinte. Este adevărat că transportul aerian este cel mai sigur. Kiitoksia puheenjohtaja. On totta, että ilmaliikenne on kaikkein turvallisin liikennemuoto. Kaikki nämä ilmailuun kohdistuvat tilanteet voivat vaikuttaa kansainväliseen liiken, lentoliikenteeseen, niin kuin kymmenen päivää sitten tapahtunut tulivuoren purkaus. Tähän liittyy myös turvallisuus. On ajateltava matkustajien lentokenttiä ja kaikkia muita ketjun osia. Tarvitaan viestintää kaikissa kohdissa. Matkustajia huolestuttaa oma, oma, oman matkan käytännön asia, eikä hän aina välttämättä ymmärrä, että turvatoimet ovat välttämättömiä ja että ne maksavat. He, he eivät ole tietoisia tietyistä tragedioista, esimerkiksi 11. syyskuuta, ei, eikä terrorismin uhkasta, ohjausvirheistä, väärinkäsityksistä, lennonjohdon ja lentäjän välillä il, ilmasto-olosuhteista, kaikesta tästä ne on otettava huomioon. Tarvitsemme selkeitä sääntöjä, jotta voimme soveltaa asetusta loppuun asti. Olen yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme poikkeuksellisia sääntöjä tietyissä mm, tilanteissa, jotka on mietinnössä mainittu, mutta näidenkin toimien on oltava avoimia. Matkustajilla on oikeus avoimuuteen. Heidän on tunnettava totuus, mutta valitettavasti tiedotus, avoimuus lentoturvallisuusasioissa on edelleen lapsen kengissä lentokenttien ja lentoyhtiöiden velvollisuutena on toimia avoimemmin. Myös matkustajien on ymmärrettävä, että turvatoimet lentokentillä ja lentokoneissa, vaikkakin olevat, ovat epäkäytännöllisiä, ovat heidän omaksi hyväksi tarkoitettuja. Nyt herra kaksi minuuttia. Niin, rouva puhemies, herra komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, kollegat. Aluksi monet kiitokset herra Lightfieldille erinomaisesta mietinnöstä. Siinä on kestäviä, hyviä sellaisia kohtia, Mistä tässä viime kädessä on kysymys? Mitään siitä, että saataisiin aikaan avoimuutta, kuluttajan suojaa, turvallisuutta, koordinointia, laadullista johtamusta, johtamista. Näitä vahvistettaisiin. Varota kuitenkin siitä, että nyt luotaisiin uusi viranomainen, joka virasto, joka käsittelisi näitä kysymyksiä. Läheisyysperiaate mietinnössä on minusta myönteinen asia. Sen pitäisi joka tapauksessa säilyä. Minusta olennaista on selkeä erottelu verojen ja maksujen välillä – ja kaikki tehtävät, jotka ovat valtion tehtävään kuuluvia, olisivat ne poliittisiin kuuluvia tai terrorin torjunta tai vastaava, kaikki nämä toimenpiteet ovat selkeästi sellaisia, että ne pitää maksaa veroista eikä mistään käyttäjämaksuista. Jos yksittäiset jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että heillä haluavat tämän lisäksi toteuttaa jotakin toimia, niin silloin tällä alueella myöskin kustannukset kuuluvat heille joka antaa tällaisia tehtäviä hoidettavaksi, viranomaisten hoidettavaksi. Silloin on hoidettava myöskin ma- maksut, jotka liittyvät siihen, että nämä eivät voi liittyä matkustajan maksettaviin maksuihin. Niin, mitä sitten tulee seurausvaikutuksiin, joita komissio meillä on tehnyt? Summa on 0,8 prosenttia koko matkakustannuksista, niin meidän itse asiassa ei siis pitäisi lähteä liikkeelle kovin korkealta. Uskon, että tulemme pääsemään kestävään kompromissiin myös Saksan liittosvallan kanssa, jonka on sitten erityisiä epäilyjä liittyen nimenomaan läheisyysperiaatteeseen. Uskon, että nämä kuitenkaan eivät perustu siihen esitykseen, jonka me olemme tehneet. No niin. Ja nyt sitten puhujat menettelyssä ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä Rova Vultova, yksi minuutti paní předsedající eh, Kiitoksia, puhemies. Vaikka tuenkin täysin tätä ehdotusta, koska mielestäni se merkittävästi parantaa ilmailuturvamaksujen avoimuutta kaikille eurooppalaisille kuluttajille, minä mietin, minkä vuoksi me emme onnistu saavuttamaan korkeaa harmonisoinnin tasoa ja kun otetaan huomioon jonnekin lentokenttien dominova asema, matkustajat maksavat liiallisia maksuja, jotka eivät kuitenkaan ilmene sitten parempina laatutoimina esimerkiksi turvatoimien yhteydessä. Kaksi vuotta sitten sanottiin, että komission pitäisi olla paljon rohkeampia ja ehdottaa yhdenmukaista menetelmää turvamaksujen laskemiselle. Me olen yhtä mieltä, että me tarvitsemme tiukempia toimia esimerkiksi henkilöskannerien osalta, mutta näitä ei pitäisi matkustajien maksaa. Eritoten kun tässä vielä keskustellaan näiden toimien terveysvaaroista. Millä tavalla se turvamaksuja pitäisi tulkata, tulkita kuka ne kerää. Tässä saattaa tulla matkustajille erittäin kovat kulut. Herra Pasku. President. <clears throat> Mr. Lightfried is right. Kiitos puhemies. Herra Lightfried on aivan oikeassa. Turvamaksu pitäisi loppujen lopuksi tulla jäsenvaltiolta, koska kansalaiset ja matkustajat jo maksavat yleisesti ottaen jäsenvaltioilleen turvallisuudesta. Valtiot eivät voi sanoa vain kansalaisilleen, että saatte se vain sitä, mitä maksatte. Jäsenvaltioiden velvoitteet menevät pitemmälle, koska valtio ei ole vain yksi palvelujen tuottaja muiden joukossa, joka etsii hyötyä. Meidän täytyy muistaa, että tästä periaatteesta huolimatta matkustajat tässä nyt kantavat lisäkustannukset, eivät eivätkä jäsenvaltiot. Mietinnön esittelijä tämän oikein tuo esillä. Usein lisäturva matkustajille saadaan lisämaksuilla, mutta näitä, ei, näitä palveluja eivät anna jäsenvaltiot, vaan aliurakoitsijayritykset. Ja tässä ei ole mitään avoimuutta, vaan salailu, salailu kattaa turvamenetelmätkin. Tämän pitäisi loppua. Herra Uvemaa ja yksi minuutti. Niin. Kiitos, herra puhemies. Sen jälkeen kun on oikeastaan hyvin eri tavoin eri maissa on tärkeää ottaa käyttöön objektiivinen järjestelmä. Maksuperiaatteena pitäisi olla kuitenkin se, että on konkreettinen yhteys maksujen ja palveluiden välillä. On tärkeää, että lentoturvallisuus määritellään ja on, jos halutaan tietää, niin täytyy voida saada tietää, mistä maksetaan. Täytyy voida ymmärtää, miten pitkälti perusteltuja nämä maksut ovat. Maksun suuruus ja se, mitä se pitäisi sehän täytyy esittää selvästi. Kysymys on avoimuudesta. On tärkeää, että olisi riippumaton valvontaelin, jotta voitaisiin tehokkaasti estää kilpailun vääristyminen. Kiitos. Ja mm, tässä olivat puhujat menettelyssä puhujalista. Nyt on puheenvuoro jälleen komissiolla. Herra Pievalks, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Tämä oli todella innostava keskustelu. Ja siviiliilmailun turvallisuuden osalta meillä kaikilla on omia kokemuksiamme. Oma kokemukseni on se, että minulta on viety lentokentällä tavaroita ja minun mielestäni tämä ei ole ollut, tämä on ollut liioiteltua, mutta kautta. Tässä me haluamme parantaa tätä järjestelmää. Komission ehdotus menee pitemmälle. Jos turvamaksuja kannetaan, niin ensimmäinen seikka tässä on avoimuus. Minun mielestäni tässä esittelijän ja komission ehdotukset tasapainottavat toisiansa. Sitten kysymys siitä, kuka näistä maksuista huolehtii. Minun mielestäni toissijaisuus tässä on tärkeää, mutta jäsenvaltiot eivät tässä maksa, vaan kansalaiset loppujen lopuksi Kysymys on nyt siitä, veronmaksajatko tämä maksavat vai, vai ne, jotka matkustavat. Tämä on, ei ole mikään yksinkertainen asia. Toissijaisuusperiaate. No, ajatellaan tämän päivän siviiliilmailun järjestelmiä. Minun mielestäni parlamentti tämä, tässä menee vielä askelten, askelen eteenpäin ja katsoo yleisesti ajatteen siviiliilmailua. Minä uskon, että komissio on tässä nyt tehnyt ihan hyvän ehdotuksen ja olen äärimmäisen iloinen siitä, että parlamentti hyväksyy sen, ja kuten tavallista menee vielä hieman pitemmälle kuin mikä komission ehdotus oli. No, lähteväksi jää, minne tämä meidät johtaa, mutta minun mielestäni ehdotus, ehdotus tulee oikeaan aikaan ja oikean laajuisena. Kiitos. Kiitos. Ja nyt vielä kerran esittelijä. Olkaa hyvä, herra Lightfried. Kiitos, rouva puhemies. Näin monien kiitos jälkeen olen hiukan hämilläni ja siksi en puhua lyhyesti. Sitten huolimatta haluaisin käyttää tilaisuutta ja kiittää kiittää varjoesittelijöitä, lausuntoja laatijoita. Yhdessä on, olemme tehneet työtä herra, äh, herra Saaran, Lichtenbergin ja Kolitschekin kanssa. Olemme lähes vuoden ajan työskennelleet tämän aineiston parissa. Ja tällä tavoin minä kuvittelen, tällaiseksi minä kuvittelen eurooppalaisen politiikan, eikä äh, ja sitä, että ei tehdä mitään show-esityksiä, jota ehkä jotkut muut tekevät. Haluaisin vielä vedota neuvostoon. Liikennevaliokunta on itse asiassa hyvin rauhallinen valiokunta, joka työskentelee asiallisesti ja kommentoi asioita asiallisesti. Joten tässä mielessä olemme tulleet pitkälti neuvostoa vastaan. Olemme olleet alusta asti hyvin kompromissihakuisia, mutta haluaisin kuitenkin varoittaa neuvostoa siitä, että nukkuvia koiria pidä herättää. Jos on kompromissiin valmis, silloin vastapuolelta täytyy voida odottaa kompromisseja. Jos neuvosto ei ole lainkaan valmis liikkumaan parlamentin esittämien kantojen suuntaan, niin silloin muuttuu myös valiokunnan kanta. Minä olen jo kuullut eräiden kollegojen puhuvan asiasta. Jos te ette ole valmiita lähestymään meitä, niin tulemme keskustelemaan hiukan eri tavalla näistä koko vartaloskannereista ja ehkä katsomaan, miten suhtaudumme teihin. Ja tämä ei ole hyväksi eikä välttämätöntä olisi välttämättä sellaista, mitä pitäisi tapahtua. Joten vetoaisin teihin, pohtikaa asia, liikkukaa. Vetoan jäsenvaltioihin ei voi olla nyt näin. Nyt meillä on Lissabonin sopimus, kummankin osapuolen täytyy liikkua. Muuten joudutaan puhumaan taas sitten siitä, että ryhdytään taas swiftailemaan. No niin, keskustelu on näin päättynyt. Äänestys on seuraavalla täysistuntojaksolla Brysselissä. Ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan.